Istunto jatkuu ja seuraavaksi kerron teille varapuhemiesvaalin toisen äänestyskierroksen tulokset. 637 ääntä annettiin ja kahdeksan mitätöityä ääntä. Näin ollen annettuja ääniä 629, joten ehdoton enemmistö on 315 ääntä.

Viral Quadras 262, Vlasak 184, ja kollega Viilan 216. Näin ollen kukaan ehdokkaista ei taaskaan saanut ehdotonta enemmistöä, joten 14 paikkaa aikaa ovat edelleen avoinna. Varapuhemiehen paikat ovat edelleen avoinna. Sorry. Would you, would you... Anteeksi, voisitteko vielä lukea hitaasti nimet ja tulokset uudestaan? Ich glaube, das, glaub, das Problem ist gelöst. Aber ich bin gerne bereit, das nochmal vorzulesen. Eiköhän tämä ongelma ole ratkaistu, mutta totta kai voin lukea ne vielä uudelleen. Haluaisin nyt kuitenkin kertoa teille tästä myöhemmästä menettelystä, koska 14 paikkaa jäi nyt täyttämättä. Järjestetään kolmas äänestyskierros huomen aamulla kello 9.00. Siihen liittyen haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kolmannella vaalikierroksella tarvitaan vain suhteellinen enemmistö äänivaltaisuutta ja ehdotonta enemmistöä ei tarvita, vaan riittää, kun on suhteellinen enemmistö annetuista äänistä. Tässä välissä minun täytyy kysyä teiltä, hyvät naiset ja herrat, pitävätkö kaikki ehdokkaat edelleen ehdokkuutensa voimassa? No, tämä on tietysti hankala kysymys ottaen huomioon ehdokkaiden valtavan määrän täällä salissa. No, jos nyt ainakin ne, jotka ovat täällä vielä paikalla, voisivat selvittää, ovatko vielä huomennakin ehdokkaita, herra Alvaro, Angelili, Rouva Duran, kiitos. Kollega Karas, kollega Martinez Martinez, Macmillan Scott. Ja luettelen tässä nimet. Kollega Pitella, Frau Kollegin Podimata, Herr Kollege Protasiewicz, kollege surjn kollege tarand Did you? I have, to think upon morning. Aha. Niin, minä mietin vielä aamuun asti. na gut aber mal gucken Selvä. No niin, Vidal, Vidal Quadras. Vlasak. Kiitos. Ja herra kollega Viiland, selvä. Kiitos. Okay. Die Sitzungsdienste informieren mich darüber, dass wir Minulle juuri kerrottiin, että ei tarvita mitään ilmoitus aikarajaa enää, eli toisin sanoen kaikki ehdokkaat pysyvät ehdokkaina, elleivät he nimenomaisesti kerro, että he vetävät ehdokkuutensa pois. Joten kollega Tarand, teidän pitäisi nyt kertoa minulle, mihin aikaan ilmoitatte. Saanko aikaa aamuun asti tai Herr Kollege Tarand, dann teilen Sie uns bitte bis morgen. Äh, kollega Tarand, ilmoittakaa meille ystävällisesti huomisaamuna kello kahdeksaan mennessä, pidättekö ehdokkuutenne voimassa vai ette. Soitan teille kello seitsemän ja kysyn. Onde. Niin, aikainen lintu madon nappaa, näinhän se on. Hyvät naiset ja herrat, istunto keskeytetään huomisaamuun kello yhdeksän saakka. Hyvää kotimatkaa.